Äh, on avattu nyt. 14. syyskuuta pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit on jaettu teille. Onko niihin kommentteja? Sitten pöytäkirja on näin ollen hyväksytty.